Paljon kiitoksia. Näin olemme kuulleet minuutin puheenvuorot. Istunto jatkuu huomenna alkaen kello 9.00. Esityslista on kaikkien käytettävissä. Se löytyy parlamentin nettisivustoilta. Istunto päättyy tähän.